eri rintamilla, jotta voimme korostaa näitä asioita nigerialaisille kumppaneillemme. Kiitos. Kiitos komission jäsen. Ennen kuin siirrymme seuraavaan vaiheeseen, olen saanut tiedon, että joku halusi esittää työllisyyspuheenvuoron siksi, että ei saanut puheenvuoroa menettelyssä ilman puhujalistaa. Haluaisin mainita, että tämä puheenvuoron saaminen menettelysvan puhelista on, on mahdollisuus, mutta ei mikään oikeus riippu puhemiehestä, onko aikaa saatavissa. Meillä oli aikaa varattu kahdelle puhujalle, minä annoin puheenvuoron viidelle ja puheenvuoropyyntöjä oli enemmän kuin tämä. Tämä on normaali menettely. Nyt meillä on kuusi esitystä päätös, päätös, niin päätösosamaksi. Lopetamme keskustelun tähän ja jatkamme äänestyksillä. Seuraava aihe Listalla on äänestys kuudesta päätösmäistyksestä, jotka koskevat Djiboutin tilannetta. Äänestämme yhteistä päätösmäistyksestä, jonka takana on viisi poliittista ryhmää. Ensin meillä on tarkistus yksi. Äänestys tarkistusta yksi. Kuka on puolesta? Kuka on vastaan? Tyhjää. Hylätty. Nyt äänestämme yhteisestä päätömästyksestä kokonaisuudessaan. Puolesta vastaan tyhjää hyväksyttyä. Seuraava asia on äänestys kuudesta päätösmaistyksestä, jotka koskevat tilannetta Nigeriassa. Äänestämme viiden poliittisen yhteisestä päätösasemaesityksestä. Tarkistus kaksi. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus yksi. Äänestämme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme tämän. Minulla on sellainen vaikutelma, että se olisi hyväksytty, mutta äänestämme sitä koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Sitten kohta kohdalta äänestys kohdasta 18. Ensimmäinen osa, kuka on puolesta? Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt äänestämme päätösmätyksestä kokonaisuudessaan nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Se on hyväksytty. Thank you very much. Kiitos siitä, että osallistuitte istuntoon. Okei. Okay. Mr. Odi. Herra Odi, olkaa hyvä. Onko teillä työllisyyspuheenvuoropyyntö? Niin yksi huomio pöytäkirjaan eilisen istunnon pöytäkirjassa kohdassa neljä esityslistalla käytiin poliittista keskustelua Irlannin puheenjohtajakauden tuloksista ja monivuotisesta rahoituskehyksestä, mutta äänestyksessä eli kohdassa kuusi, siis palaan tässä nyt työjärjestykseen, eli kohdassa kuusi kaksi on puhuttu päätösasemasta, joka koskee Irlannin puheenjohtajakauden tuloksia mukaan lukien sopimus rahoituskehyksestä, mutta päätöslausamman otsikko oli poliittinen sopimus rahoituskehyksestä. Eli ehkä tätä pöytäkirjaa pitäisi muuttaa ja merkitä tähän vain poliittinen sopimus monimuotoisesta rahoituskehyksestä, eikä mainitaisi siitä siinä ollenkaan Irlannin puheenjohtajakauden tuloksia. Se olisi silloin internetin sel- sivuilla selviämpää Eli tässä puhutaan vain tästä poliittisesta sopimuksesta rahoituskehyksestä, joka ei koske pelkästään Israelin puheenjohtajuuskautta ja joka on paljon täsmällisempi. Merkitsen tämän huomioon, otamme tämän tiedoksemme, välitämme eteenpäin tämän kommentin. Ja nyt herra Posselt. Herra puhemies, aivan lyhyesti. Tämä oli eräitä kauniimpia tästä viikkoja minun elämässäni, koska viimeinkin nostettiin Kroatian lippu. Haluaisin vain todeta, että olen iloinen. Tästä olen vuosikymmeniä työskentelyt sen puolesta. Aluksi Otto von Habsburgin työntekijänä ja vuodesta 1994 tämän talon jäsenenä. Mutta Tämä onkin viimeinen täysistuntoviikkoinen kesätaukoa ja haluan toivottaa teille ja kollega varapuhemiehille ja kaikille työntekijöille esittää kiitoksia sitä erilaisesta tavasta, jolla te olette johtaneet istuntoja viimeisten 12 kuukauden aikana. Haluan toivottaa teille mukavaa ja rentouttavaa lomaa. Kiitos. Tämä oli oikein mukavaa, mutta ei kuitenkaan mikään työjärjestyspuheenvuoro. Istunnon pöytäkirja on parlamentin käsiteltävänä ensi istunnon jakson alussa hyväksyttävänä, jos ei ole mitään, mitään omotettavaa. päiväiset päätösmat tullaan välittämään niissä mainittuille henkilöille ja elimille. Nyt keskeytän Euroopan parlamentin istunnon ja myöskin minä haluan toivottaa teille kaikille mukavaa kesää. Näin. Aa. Vielä yksi työllisyys